Pan przewodniczący! Good morning. Witam koleżanki. Huomenta. Tervetuloa kollegoille. Avaan kokouksen. Meillä on ensimmäisenä kohtana esityslistalla tänään herra Vidal Quadrasin mietintö kaasunsaannin turvaaminen. Pyytäisin esittelijäkollega Alejo Vidal Quadrasia pitämään puheenvuoron. Kiitos puhemies. Viime vuosina olemme voineet havaita, että unionin jäsenvaltiot ovat haavoittuvaisia energiakysymyksissä, erityisesti mitä tulee kaasun saantiin. 2005, 2006 ja 2008-2009 talvina toimituskatkoksia oli Pohjois- ja Itä-Euroopassa ja niistä tuli todellinen painajainen. Viime talvet ovat olleet kovin kylmiä ja tämän takia on vielä tärkeämpää, että pystytään ehkäisemään tällaisia, tällaisia tilanteiden toistuminen. Kaasun saanti on unionissa riippuvainen ulkopuolista toimituksista ja sen takia diplomatialla on tärkeä asema tällä strategisella alalla. Kaikki tiedämme, että komissio on kovasti ponnistellut tällä alalla ja olemme oikein tyytyväisiä tähän, mutta me tarvitsemme myös parempia mekanismeja, jotka toimivat tehokkaasti. Ei saa unohtaa, että toimituskriiseissä, jotka on koettu, niissä yhteen puute teki mahdottomaksi sen, että olisi täysin pystytty näitä jäsenvaltioita, jotka kärsivät auttamaan. Tällä ehdotuksella pyrimme nyt pääsemään selvästi eteenpäin ongelman ratkaisemissa. Hyvin pitkään olemme jo pyrkineet edistymään tällä alalla. Olemme pyrkineet pääsemään yli niistä ongelmista, jotka johtuvat erilaisista kansallisista näkökulmista. Tässä on pitkiä neuvotteluja. Tänään äänestettävä teksti tekee selväksi sen, että jäsenvaltiot ovat päässeet ilti omasta kannastaan ja nyt asiaan suhtaudutaan paljon eurooppalaisemmin. Kun tämä hyväksytään, niin saamme käyttöömme hyvin tehokkaan välineen, jolla voidaan parantaa unionin kaasun saannin turvaa. Asetus hyväksyttiin energia- ja teollisuusvaliokunnassa yksimielisesti sen jälkeen, kun trilogit saatiin hyvin käytyä loppuun. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän erinomaista työstään. sekä ilmi lopputekstistä ja haluaisin myös kiittää eri valiokuntien jäseniä, jotka toimittivat lausuntonsa ja sieltä otettiin paljon ehdotuksia mukaan tekstin muuttamiseksi. Haluaisin myös kiittää komissiota siitä, että olemme saaneet heiltä tukea ja haluaisin tämän lisäksi kiittää Espanjaa neuvoston valtion, sillä saimme jatkuvasti tietoa siitä, miten työt neuvostossa edistyivät. Tämä asetus takaa kaikkien Euroopan kansalaisten turvan, sillä tällä lailla heidän asemansa on kriisissä parempi. Tämä antaa myös jonkun verran joustoa jäsenvaltioille niin, että ne voivat ottaa mukaan suettuja asiakkaita kuten esimerkiksi julkisia palveluita, mutta se, että jäsenvaltio haluaa legitiimisti puolustaa kuluttajia kansallisilla markkinoilla, tähän tarvitaan tasapainoa niin, että on otettava huomioon myös yhteisvastuullisesti muiden jäsenvaltioiden kansalaiset. Tämä asetus antaa kaasuyhtiöille velvollisuuden toimittaa suojatuille asiakkaille vähintään 30 päivän ajan kaasua ilman keskeytyksiä. Jäsenvaltioiden on uudistettava omia infrastruktuurejaan sillä tavoin, että voidaan edistää energian sisämarkkinoiden integrointia ja pitää välttää energiasaarekkeita asetuksen tärkeimpiä saavutuksia on se, että kaikkien jäsenvaltioiden on myös käytettävä virtausunnan kääntämismahdollisuutta niin, että huomioidaan kunkin maan tilanne. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että kustannustehokkaasti voidaan muuttaa kaasutoimituksia nopeasti. Tästä meillä on esimerkkinä valko kautta kulkeva kaasu Itä-Eurooppaan. Ja sitten toinen uutuus on, että komissio saa veto-oikeuden tiettyihin toimiin, jos se on sitä mieltä, että se voi vaarantaa toisten jäsenvaltioiden kaasun toimituksen. Kollega, teillä on kaksi minuuttia keskustelun lopuksi vielä. So, you are very, you are very kiitos, kiitos, kiitos oikein paljon. Ja näin siis komissio voi koordinoida jäsenvaltioiden välistä työtä kaasu koordinaatioryhmien kautta. Tämä asetus on todellinen ratkaisu todelliseen ongelmaan. Asetus parantaa kaasun saannin turvau, turvaamista ja näin pystytään vastaamaan mahdollisiin kiireisiin ongelmatilanteisiin, se, että markkinat toimivat kunnolla, että yhteenliittymät saadaan hyvin järjestettyä. Tämä on paras tapa puolustautua tulilta kriisiltä. Hyvä puhemies. Kaasusanin turvaamisasetus on laadullinen harppaus ja sen pohjalta jäsenvaltiot eivät enää suhtaudu asioihin vain kansalliselta kannalta, vaan pyritään olemaan hyvin kunnianhimoisesti eurooppalaisia. Olemme tarvinneet kaksi kriisiä tähän ja tällä tavoin meidän eh, tietoisuutemme tästä ongelmasta on kasvanut, mutta toivottavasti tämä edistää. Vice President, it's very important report. Varapuhemies, se on hyvin tärkeä mietintö. Niin, lopetan ihan kohta. Eli tämä asetus on historiallinen askel kaasun toimitusten turvaamiseksi. Tämä on tärkeä askel myös meidän integraatio toimissamme. Se, että tämä saadaan nopeasti käyttöön, antaa hyvin selvän viestin myös kaasun toimittajille, jotka ovat ystäviämme, mitä tulee kaasun toimituksiin. Olenko me paljon, meidän täytyy keskeyttää. Herra varapuhemies, hyvin tärkeä puhe teillä on. Hyvin tärkeä mietintö. Tiedän, miten tärkeä se on, mutta meidän täytyy edetä sääntöjen mukaan. Käytitte kaiken aikanne kuusi minuuttia yhteensä, nyt oli jo seitsemän minuuttia, joten lopuksi teillä ei ole loppuhuomautuksia. Esittelijät, olen kovin pahoillani siitä, olen kovin pahoillani. Komission puolesta sitten komission jäsen Günther Oettinger. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Herr Präsident, meine sehr verehrten. Puhemies, hyvät edustajat. Kaasu on tärkeä tekijä energiapolitiikassamme ja on selvää, että haluamme tehokkaita eurooppalaisia oikeudellisia puitteita kaasun toimitusvarmuudelle. Ja toisekseen haluamme, että tuontilähteemme ja reittimme olisivat moninaisempia kuin nyt. Meidän on rakennettava ja parannettava infrastruktuuria ja tarvitsemme yhteisten linjan toiminnassa energiakumppaneidemme ja kauttakulkumaiden kanssa. Ja kaikki tämä pohjautuu toimiviin sisämarkkinoihin. Viime vuoden tammikuun kaasukriisi, mutta, kuiten, mutta myös Moskovan ja Minskin välinen kehitys viime kesänä osoittavat, että meidän kaasustrategiamme on todella tarpeen. Komission ehdotus, ehdotuksen pohjalta onkin saatu parlamentissa ja jäsenvaltiossa vain yhden vuoden aikana aikaiseksi toimivat neuvottelut ja rakentava tulos. Tämä on hyvä uutinen teollisuudelle ja taloudelle ja kansalaisille Euroopan unionissa. Kiitän erityisesti Euroopan parlamenttia ja teitä, herra Vidal Quadras, hyvin organisoidusta toiminnasta. Olitte vakuuttunut tästä tuloksesta ja olette myös saaneet muut, saanut muut vakuutettua. Ja olitte valmis myös luopumaan toimivallastanne sen hyväksi, että saataisiin aitoa eurooppalaista yhteistyötä aikaiseksi. Tämä luonnos, tämä esitys on ensimmäinen asiakirja, joka uuden Lissabonin sopimuksen pohjalta perustuu sen kattavaan energia-artiklaan. Ja näin siis hyödynnetään laajaa toimivaltaa tällä alueella. Kukaan ei voi sanoa, etteikö jatkossakin voisi olla toimitusvarmuuksia, mutta niihin varautuminen on sitäkin tärkeämpää. Uskomme muuten, että kaasuasioissa tarvitaan jäsenvaltioiden kesken erittäin tiivistä yhteistyötä etenkin Puolan kanssa ja Venäjän ja Puolan välinen suhde on saatava oikeudellisesti kantavalle pohjalle, jotta sopimusloukkauksia ei nähtäisi. Pidämme hyvänä parlamentin vaatimusta siitä, että tarvitaan yhteinen eurooppalainen lähestymistapa. Ennaltaehkäisy, uudet tekniset mahdollisuudet, kuten käänteisvirtaus, infrastruktuurin laajentaminen ja yhteinen energia- ja ulkopolitiikka ovat hyviä asioita, joita parlamentti pitää esille. Myös sisämarkkinayhteys on meidän mielestämme hyvä seikka ja sitä pitää tukea. Sitovat vähimmäisstandardit jokaiselle kotitaloudelle ovat solidaarisuuden osoitus kaikille Euroopan kansalaisille. 30 päivän määräaika äärioloissa on sitova. Esimerkiksi infrastruktuurin pettäessä, lämpötilan vaihdellessa tai kysynnän kohdessa huippuun. 30 päivän varmuus ei ole mikään autoaksi tekevä asia, mutta se on kuitenkin hyvä perusta, jolla voidaan torjua vaikeuksia tulevina talvikriiseinä, jos niitä tulee. Meidän pitää nyt puhua entistä enemmän yhdellä äänellä. Meidän on sisäisesti oltava yhtenäisiä ja esiinnyttävä yhtenäisesti myös ulospäin. Asetuksessa on jo paljon asioita, jotka on panty, pantu täytäntöön. Esimerkiksi infrastruktuuri ja käänteisvirtaus ovat sellaisia, joita tulemme niillä varoilla, joita parlamentti on meille myöntänyt. 1,4 miljardia euroa esimerkiksi on varattu siihen, että Julkisia varoja käytetään suunnitteluun ja neuvontaan ja nyt jo siis on pantu täytäntöön paljon toimia, joita tässä asetuksessa on otettu esille. Paljon on kuitenkin myös tehtävää ja olen varma siitä, että tämä asetus ei ole mikään viimeinen sana. Siksi olenkin jo kaksi-kolme vuotta laatinut tällaista välitilinpäätöstä tai kahden kolmen vuoden päästä olen laatimassa sellaista, jolloin voidaan sitten tarkastella sitä, mitä asetuksella oikein on saatu aikaan ja kuinka se toimii. Sen jälkeen kun asetus on hyväksytty, pyrimme panemaan se mahdollisimman nopeasti täytäntöön. Komissio pyrkii tekemään kaikkensa sen varmistamiseksi, että myös ulospäin esiinnymme yhtenäisinä energia-asioissa. Asetuksen ansiosta komission rooli tulee entistä tärkeämmäksi ja eri Euroopan alueilla, esimerkiksi Baltian maissa, on jo järjestetty pilottihanke tällä alalla. Ja myös Euroopan sisällä siis tarvitaan alueellista yhteistyötä eri muodoissa. Komissio pyrkii luomaan keskustelua infrastruktuuriasioissa. Marraskuussa esitämme infrastruktuuripaketin ja asia on esillä myös seuraavan rahoituskauden yhteydessä. Kodik Sarjus Volski Kollega Sarjus ei ole paikalla. Envi, valiokunnan puolesta. Kollega Bogusław Sonik, olkaa hyvä. Puhemies, Euroopan kansalaiset odottavat EU: EUlta päätöksiä ja toimia, jotka konkreettisesti osoittaisivat halumme yhteiseen infrastruktuurin hallintaan ylikansallisesti. Tähän liittyy nopeat rautatieyhteydet, liikenneyhteydet, mutta turvallisuus, myös energiaturvallisuus. Monien vuosien ajan olemme parlamentissa vaatineet sitä, että energiaa käytet, pidettäisiin strategisena poliittisena teemana. Eurooppa ei voi olla riippuvainen yhdestä toimittajasta. Näin on Keski- ja Itä-Euroopan tapauksessa, jossa toimitukset tulevat Venäjältä. Gazprom on usein ilmaissut, että se pitää kaasua strategisena asiana. Ja se on käyttänyt sitä poliittisena asiana me puolueelliset euroedustajat olemme investoineet egoistiseen luonteeseen pohjoisessa kaasuputkessa. Nykyinen kaasusolidaarisuusasetus on ilmaisu eurooppalaiselta, että voimme vain yhdessä rakentaa luotettavaa infrastruktuuria solidaarisesti. Tällöin mikään maa ei jää ilman kaasua. Puhemies keskeyttää tarvitaan kuitenkin EUn rahoituspanosta ja äh, poliittista tahtoa hallituksen. Kiitoksia, rouva Sandra Kalniette. IMKO, komitea. IMKO-valiokunnan puolesta. Paldies, president, president Kunks. Kiitos, puhemies. Tämä mietintö on hyvin tärkeä ja olen oikein tyytyväinen siihen, että parlamentin päätöslauselma huomioi niiden maiden intressit, jotka ovat eristyksissä sen takia, että ne ovat riippuvaisia kolmansista maista eikä tarpeeksi yhteenliittymiä muiden EU-maiden suuntaan. Toivottavasti tämä asetus saa aikaiseksi yhteisen energiatoimituskentän. IMKO-valikunnan jäsenenä haluaisin esittää, että tässä on tehty useitakin parannuksia. Olemme paremmin määritelleet suojatut asiakkaat, jotka saavat kaasua kriisitilanteissa ja olemme toisaalta sitten vahvistaneet yhteisvastuuperiaatetta Euroopan unionissa, korostamme yhteistyötä alueiden välillä ja annamme komissiolle lisää valtuuksia ja sitten lopuksi, jos ajatellaan toimitushäiriöitä, niin etusijalle asetetaan markkinatoimet eikä ulkoisia toimia. Niitä voidaan käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että markkinat eivät pysty takaamaan toimituksia suojatuille asiakkaille. Ja lopuksi haluaisin kiittää vielä Rakonasia. Kollegit, on hyvin tärkeää, mutta pyytäisin, että pidätte puheenjohtajasta kiinni. Kollega Sarjo Suolski herra Sarisvalski Afet ulkoasiasvaliokunnasta. German. Kiitoksia. Puhemies, energiaturvallisuus on yksi avain osatekijöistä siinä, että varmistetaan tulevaisuus. Ja se on julkinen hyvä, jota EUlla, EUn valtiolla on velvollisuus tarjota kansalaisille. Kyse ei ole siitä, että miten vaan että pitäisikö komission toimia vai että miten se toimii turvallisuuden puolesta. Kaksi osatekijää tässä on vaadittavana lainsäädäntövälineet ja toiseksi poliittinen visio ja tahto toime, toimeenpanojen välineet. Mitä tulee lainsäädäntöpakettiin, josta on neuvoteltu hyvin tehokkaasti Vidal Quadrasin toimesta, tavo- tavoite on kaksi kolmasosaa saavutettu verrattuna alkuperäisiin tavoitteisiin. Se antaa meille kunnianhimoisia sääntöjä koskien infrastruktuuria, ottaa esiin yhteisreaktion hätätilanteisiin, se tämä solidaarisuus solidaarisuusperiaatteen artiklan 194 mukaisesti sitovana periaatteena. Erityisesti kuitenkin ulkoinen ulottuvuus on e energiapolitiikassa, siinä eh, viitataan vain hämärästi napukko tai epämääräisesti napukko kaasuputkeen ja ulko- eh, korkean edustajan rooli on myöskin epäselvä. Jotta tämä voidaan panna toimeen, asianmukaisesti täytyy ottaa huomioon solidaarisuus ja olen vakuuttunut, että tämä voidaan saavuttaa niin, että olen pahoillani. Tässä on puheaika loppu. Puheaikana on lopussa. Minuutti. Voisitteko pitää puheenjohtajasta kiinni, koska se, nämä ylitykset häiritsevät menettelyitämme? ja kaikille on sama menettely ja samat säännöt. EPP-ryhmän ryhmäpuheenvuoron pitää kollega Herbert Roy. Äh, Puhemies, hyvät kollegat. Ensin kiitos niille edustajille, jotka ovat tehneet tiivisti työtä tämän asian parissa, erityisesti Vidal Quadrasille. Tämä osoittaa, että eurooppalainen politiikka pystyy reagoimaan kriiseihin ja tarjoamaan ratkaisuja, jotka vievät meitä eteenpäin. Olemme monesti joutuneet toimitusvaikeuksiin ja toimitusvarmuus on tullut sitä kautta erittäin selväksi, sen tärkeys on tullut selväksi. Olemme löytäneet ratkaisuja, jotka eivät ole olleet helppoja. Ne tuovat käyttöön uusia välineitä ja kyse ei ole pelkästään infrastruktuurinormien luomisesta, vaan siitä, että luodaan myös hätätilannesuunnitelmia ja muita toimintakeinoja. Komission jäsen totesi, että voimme jatkossa tarjota ihmisille 30 päivän toimitusvarmuuden, mutta näin pystymme myös osoittamaan, että kykenemme kompromisseihin, jotka johtavat hyvin ratkaisuihin. Tie on ollut kivinen, mutta tämä osoittaa, että myös yritykset ovat tärkeässä osassa. Ne rakentavat verkostoja ja infrastruktuureja, mutta myös poliitikoilla on tärkeä rooli emme pakota tekemään sellaisia asioita, jotka eivät olisi järkeviä ja kaikille hyväksi. Esimerkiksi joustavuus käänteisvirtauksissa, jotka ovat välttämättömiä, on esimerkki tästä. Mutta kykenemme myös arvioimaan yksityistapauksia ja vahvistamaan alueellista yhteistyötä. Ja yhtä tärkeää on viitata siihen, että jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa jos sillä tasolla ei kuitenkaan löydy ratkaisua, niin komissio vastaa asiasta. Komissio on vahva, mutta se ei päätä asioista yksin, vaan se päättää vain siinä tapauksessa, kun muut keinot eivät enää toimi. Joustavuus, kuormitusten äh, ymmärrettävissä rajoissa pysyminen, nämä ovat hyviä uutisia Brysselistä Euroopalle. It was first speech. Kiitoksia. Tässä oli ensimmäinen puhe, jossa pidettiin puheenajasta kiinni. Itri-valiokunnan todellisena puheenjohtajana. Kolles Hannes Vapoda, sosiaalisten demokraattiryhmän varapuheenjohtaja. Kiitos puhemies. Haluan tietenkin kiittää Vida Quadresia hyvästä mietinnöstä ja etenkin hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa ja puheenjohta- valiokuntien puheenjohtajien kanssa, jotka kävivät keskusteluja Espanjan kanssa puheen, sen puheenjohtajakaudella. Olemme saaneet hyvän tuloksen aikaiseksi. Kyse on tietenkin solidaarisuudesta. Se on mielestäni keskeisin seikka tässä. Yhteinen infrastruktuuri, käänteisvirtaus ovat tärkeitä. Ja sitten suojatut asiakkaat, kuluttajien suojeleminen. Nyt meillä on selkeä asetus tästä. Monet ovat sitä kritisoineet, mutta se on selkeä viesti. Komission jäsen totesi, että tarina ei suinkaan pääty tähän, ja minä olen samaa mieltä. Äskettäin Jacques Delorin ryhmä laati raportin eurooppalaisen energiayhteisön perustamisen mahdollisuudesta. Tiedän, että puhemies tukee tätä sillä se on hyvin tärkeä askel eurooppalaisen energiayhdentymisen tiellä. Sopimuksia ei olisi tarpeen muuttaa tämän takia, sillä emmehän nyt halua aloittaa taas uutta sopimus, perussopimuskeskustelua. Ja tämä on tärkeä seikka ja toiseksi meidän on oltava yhtenäisiä sisään ja ulospäin. Meidän tarvitsee rakentaa infrastruktuuria, kuten komission jäsenkin totesi. Me tarvitsemme myös aurinko- ja tuulienergiaa ja meidän täytyy rakentaa sitäkin varten rakenteet. Ja tarvitsemme varastointikapasiteettia, säätövoimaa siltä varalta, että tuuli tai aurinko eivät juuri toimikaan. Tämä yhteinen infrastruktuuriverkosto Euroopassa on siis kaikkien näiden, kaikista näistä syistä tärkeä. Meillä on myös yhteiset markkinat. Esimerkiksi Venäjällä ei ole mitään yhtenäisiä kansallisia markkinoita, vaan siellä on monopolistinen valtiojohtoinen rakenne. Meidän on siis oltava yhtenäisiä Euroopan sisällä ja edustettava yhtenäistä linjaa ulospäin. Ehkäpä myös eurooppalaiset kaasuyhtiöt voisivat näyttäytyä yhtenäisinä ja käsitellä hinnoittelu- ja infrastruktuurikysymyksiä Tämä on tärkeä askel yhteisen eurooppalaisen energiapolitiikan suuntaan. Kiitoksia. Nyt pidetään ajoista paremmin kiinni. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Rova Valean, liberaalidemokraattiryhmä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esitellä Vidal Quandrasia erinomaista työstä. Aina talvella muistamme, kuinka riippuvaisia olemme Venäjästä, Ukrainan kaasusta ja muiden kaasusta. Kaasun toimitusturvasta on tullut hyvin tärkeä asia ja tämä on nyt hyvin tärkeä askel, jotta voidaan olla vähemmän haavoittuvaisia ja voidaan kansallinen vakuuttaa, että vaikeissakin tilanteissa saadaan kaasua. Mutta nyt on tehtävä lisää, tarvitaan vielä lisää energiantoimituslähteiden monipuolistamista jos on eh, Romaniasta, Hollannista tai Suomesta, niin kaasu toimitusvarmuus tarkoittaa eri asiaa. Me tarvitsemme kuitenkin eurooppalaista lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää uudistaa energiamarkkinat. Meillä on vielä paljon protektionismisia protektionismia, paljon rajoja. Tämä vaikeuttaa kuluttajien eh, elämää ja eh, vaikeuttaa kaasun toimituksia, mutta nyt on tehtävä selväksi se, että sanotaan, että poliitikkojen ei pitäisi eh, toimia näiden kaasusopimusten tekemisen yhteydessä, mutta jatkuvasti saamme kuulla, että energiastrategioita, energiastrategioista päätetään suljettujen vielä takana, kuten esimerkiksi Romaniassa, mutta on nyt tärkeää, että pystytään tekemään selväksi, minkälaisia päätöksiä on tehty, sillä kansalaisten joutuvat lopuksi kaasulaskun maksamaan. Tarvitaan lisää tiedonantoa siitä, miten jäsenvaltiot päättävät energiapolitiikasta. Muuten kuluttajan tilanne ei parane. Markkinoiden on vapaasti säänneltävä hinnat. Varmasti ne toimisivat paremmin kuin poliitikot komissiota tarvitaan, jotta voidaan päästä eroon protektionismista. Kiitos half of. Kiitoksia. Sitten vihreiden ryhmäpuheenvuoro. Claude Turmes, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puhemies. Onnittelut Vidalolle ja kaikille meille, jotka olemme olleet mukana neuvottelussa. Onnittelut myös Espanjalle puheenjohtajavaltiona, joka on saanut tämän asian etenemään joutuisasti. Sisämarkkinat ja eurooppalainen ja alueellinen taso ovat hyvä asia tässä on hyvä, että ne ovat niin selkeästi esillä tässä direktiivissä. Halusin ottaa neljä asiaa esille. Ensinnäkin infrastruktuuri. Esimerkiksi Puola, Unkari, Slovakia, niille on tärkeää erityisesti saada eteläisiä yhteyksiä ja kasvun varastoinnissa meidän taas on otettava esille se kysymys, jonka Svobodakin mainitsi, eli kun kaasua tulee markkinoille, tarvitaan nopeita varastoja. Meidän täytyy varmistaa, että infrastruktuurimme toimii. On nimittäin nopeaa ja hidasta varastointia ja etenkin nopeaa varastointia meidän on keskityttävä. Mielestäni tästä puuttuu kokonaan se, että meidän pitäisi analysoida tietoja siitä, miten kaasun toimitukset liittyvät muihin asioihin, esimerkiksi rakennusdirektiiviin ja matalaenergiataloihin, passiivitaloihin. Nämä laskumallit eivät ole riittävän yksinkertaisia eivätkä riittävän yksityiskohtaisia. Ja me tarvitsemme parempia tietoja, jotta voimme välttää vaikeuksia jatkossa. 4. helmikuuta pidetään huippukokous ja sitä ennen me tarvitsemme tarkempia tietoja markkinoista. Esimerkiksi tämä liuskekivikaasu on seikka, joka Yhdysvalloissa on ollut paljon esillä. Ja meidän on selvitettävä se, mitä mieltä valtioiden päämiehet ovat näistä uusista kaasumuodoista. Konrad Szymanski. Kyllä se puheesta. Sitten kollega Konrad Szymanski ESR-ryhmän puolesta. Kiitoksia komission sen esittelijä. On varmaankin häntä kannattaa onnitella, koska Vidal Quadras ei ole pelkästään takana tässä kompromissista neuvoston kanssa, vaan myös on saatu hyvin laajan kirjon kanssa kompromissit aikaan poliittisia voimia. ESR-ryhmä tukee tätä kompromissia huolimatta sitä, että parlamentin alussa ehdotti paljon kunnianhimoisempia ratkaisuja, erityisesti eh, infrastruktuurirakentamisen osalta ja poliittisen sitoumisen osalta eh, kriisien ratkaisussa, myöskin kansainvälisessä ulottuvuudessa. Ensimmäisestä verestä voi sanoa, että siinä oli paljon enemmän sitoumuksia valtioita kohtaan, yrityksiä kohtaan. Se, mitä tällä hetkellä on pöydällä, siinä on paljon enemmän mahdollisuuksia. Täytyy vain toivoa, että tästä ei tule veruke sille, että jatketaan välinpitämättöinen politiikkaa yritysten ja valtioiden puolelta, välinpitämätön politiikkaa sitä kohtaan, että Venäjä väärinkäyttää kaasutoimituksia Keski-Euroopassa. Täytyy toivoa, että komis- Euroopan komissio päättäväisesti torjuu monopolistisia väärinkäytöksiä Gazpromin osalta joka myöskin poliittisista syistä haluaa säilyttää ei pelkästään täyden kontrollin kaasuputkista myöskin Euroopan unionin alueella, vaan myöskin täyden kontrollin tämän raaka osalta myöskin sen myynnin jälkeen yhteismarkkinoille. Tämä tapahtuu yhteismarkkinoiden kustannuksella, se tapahtuu kilpailun kustannuksella, kust, kuluttajien oikeuden kehityksen kustannuksella. Asetus voisi olla parempi, mutta Edelleen se on paras mahdollisuus, paras tae EUn energiapolitiikalle tällaisia toimituskriisejä kohtaan. Ja sen vuoksi pitäisi saada mahdollisimman laaja tuki täällä äh, täysistun salissamme. Kiitoksia näistä huomioista ja puheenvuorosta. Sitten herra Jackie, äh, äh Kiitos. Kiitos puhemies. Jotta voidaan täysin turvata kaasun toimitus, on tärkeää, että kaasu ja muut energian lähteet otetaan pois spekulaation kohteena olemisesta ja tehdä niistä yleistä hyvää on varmistettava tuotanto maiden ja kuluttajien asema. Eurooppalainen energia virasto, jota komissio ja parlamentti kontrolloisivat voisivat toimia näin. Ei saa jättää asiaa moni yrityksille, erityisesti sen jälkeen, mitä Floridan rannikolla tapahtui. Nämä yritykset huomioivat vain omat osakkeen omistajansa, eivät kansojen oikeuksia käyttää vapaasti oman maaperänsä tuotteita. Minä olen vakuuttunut siitä, että vapaiden markkinoiden toiminta ei anna varmuutta kaasun toimitukseen. Jos tällaista halutaan, niin on kansallistettava suuret kaasuyritykset ja niiden pohjalta saat aikaiseksi monen maan kontrollin alainen julkinen laitos. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Rouva Nikitsa Vela. Kiitoksia ja haluan onnitella Vidal Quadrasia tästä loistavasta mietinnöstä. Se tuo sisämarkkinoille järjestystä, mutta haluaisin muistuttaa myös siitä, että Eurooppa ei missään tapauksessa ole nyt turvassa. Suurta ongelmaa ei ole ratkaistu, nimittäin vaihtoehtoisten toimitustapojen tai toimittajien kysymystä maakaasun yhteydessä. Siksi haluaisin pyytää komissiolta, että varmistettaisiin, että meillä on kestävät kaasuntoimitukset Euroopassa ja on sellaisia maita, joilla ei ole yhtäkään kaasuntoimittajaa. Venäjällä on maakaasun toimitussopimuksia kaikkien mahdollisten toimittajien kanssa, jopa Iranin kanssa – Ja meitä on, me olemme kyllä ajautuneet aika ihmeelliseen tilanteeseen tässä. Toivoisin, että komission jäsen vaatii myös sitoumuksia esimerkiksi Venäjältä sen suhteen, että voimme saada aikaan taloudellisen vipuvaikutuksen. No vielä yksi kysymys. On myös olemassa maakaasun nesteytyksen toimintasuunnitelma – Onko Persialahdella tai Pohjois-Afrikassa jotakin mahdollisuuksia? Onko tätä aikeita viedä nykyistä nopeammin eteenpäin ja onko Välimeren maihin tarkoitus perustaa käsittelykeskuksia? Ähm. Kiitoksia tästä puheesta. Kollega Pella Kovac, sitoutumattomat. Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Puhumme globaaleista kaasumarkkinoista ja se, että että eh, emme ole työtä, näistä asioista johtunut siihen, että joskus oli jouduttu konflikteihin ja valitettavasti tällä on välitön tai suora tai välillinen vaikutus markkinoihin. Se häiritsee toimituksia valitettavasti. Kaikki kaasumallit olisivat sellaisia, jos katsotaan keskipitkän aikavälin eh, teknisiä ratkaisuja, niin ne voivat vain auttaa väliaikaisesti eikä voi ottaa huomioon kaikkia tarvittavia elementtejä. Täytyy varmistaa se, että meillä on toimitusvarmuus. Täytyy varmistaa, että meillä on toimituksia. Koko ajan kuluttajille täytyy varmistaa, että kaasua tarjotaan säännöllisesti kohtuullisen hinnalla. Toimitusvarmuus ja siirrettävä politiikka on tärkeä politiikkaa meidän kaikkien kannalta. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on oikeanlaiset toimet Kotitaloudet eivät voi puolustaa omia oikeuksiaan toimitusvarmuuden osalta. Meidän täytyy se tehdä. Nykyään meillä on täysin liberalisoidut kansanmarkkinat, Se tarkoittaa sitä, että hallitus ja muut viranomaiset niiden täytyy kantaa oma vastuun ja nykyisissä olosuhteissa niin täytyy varmistaa kaikki toimet toteutetaan. Kiitoksia. Lyhyempi kuin mitä oli aikamäärä sille. Sitten muut puhujat. Artur Karins. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Edustajat, me kaikki olemme riippuvaisia. Olemme Euroopassa riippuvaisia energian toimituksista kolmasta maista. Olemme erityisen riippuvaisia kaasun suhteen. Ja tämä riippuvaisuus on erityisesti Venäjästä. Ymmärrämme, että Venäjä voi toimittajamaana olla ongelmallinen. 2009 oli riita Ukrainan ja Venäjän välillä ja tämä johti sellaiseen tilanteeseen, että kaasutoimituksia oli liian vähän useissa jäsenvaltioissa. Tässä on erilaisia ratkaisumahdollisuuksia. Ensinnäkin toimituslähteiden monipuolistaminen ja toisaalta sisämarkkinat ja yhteenliitännät. Tästä puhumme, kun sanomme yhteinen energiapolitiikka, että sitä tarvitsisimme. Tarvitsemme toimivat yhteiset markkinat. Mikä tässä on sitten ongelmallista? No ongelma on seuraava. Euroopassa on maita ja alueita, jotka ovat täysin eristyksissä. Esimerkiksi Baltian maat, 100 prosenttinen eristynyt asema ja 100 prosenttisesti riippuvaisia Venäjästä. Ja tämä johtaa sitten siihen, että Baltian maissa tällä hetkellä kuluttajat maksavat 30 prosenttia enemmän maakasusta kuin Saksassa. Ja olen siis sitä mieltä, että tämä asetus menee oikeaan suuntaan, se mitä komissio on tehnyt ja Vidal Quadras. Tässä mennään nyt ihan oikeaan suuntaan, mutta on kuljettava tämä tie kuitenkin loppuun asti. Tarvitsemme sijoituksia infrastruktuureihin niin, että saamme yhteiset energiamarkkinat. Tällä tavoin meillä voi olla erilaisia toimituslähteitä ja toimitusvarmuutta. Kiitos. Madame Ter- Kiitoksia, rouva. Teresa Riera Madurel. Minuutti vain. Olkaa pahoittelen sitä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Täällä on tänään muistutettu 2009 tammikuun kriisistä, joka teki selväksi, että olemme energiasta riippuvaisia. Tämän lisäksi saimme nähdä, että tärkeä osa tätä ongelmaa oli rajojemme sisällä. Esimerkiksi Espanja ei pystynyt auttamaan yhdeksän jäsenvaltiota, jotka kriisistä kärsivät, vaikka siellä oli olemassa voimavaroja. On tärkeää, että kaasu niin, että kaasua pystytään toimittamaan helposti ympäri Euroopan unionin ilman erilaisia teknisiä tai sopimuksien liittyviä ongelmia. Tarvitsemme rajat ylittäviä yhteenliitäntöjä, jotka eivät toimi hyvin tänäkään päivänä. Ja sen takia tämä asetus on todella tärkeä, koska siinä korostetaan sitä, että yhteenliittymät edistävät toimitusvarmuutta ja korostetaan sen lisäksi energiasaarekkeista eron pääsemistä ja toimituslähteiden monipuolistamista. Lopuksi haluaisin vielä onnitella komissiota Vilal Quandrasia ja Espanjaa puheenjohtajavaltiona näin on hyvin nopeasti päästetty edistymään tällä energialalla. Kiitoksia. Tästä puheesta sitten kollega Jorgo Katsimarkakis. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensin haluan kiittää komission jäsen Höttingeriä ja Vidal Quadrasia mietinnöstä. Espanjan avulla on saatu aikaan oikein hyvä mietintö. Maakaasu on tärkeää, se on täällä jo monesti todettu. Minun maassani joka toinen kotitalous on riippuvainen kaasusta, mutta 40 prosenttia siitä tulee Venäjältä. Tämän asetuksen ansiosta saamme nyt ennalta ehkäiseviä toimia, saamme kolmiasteisen kriisiasteikon ja pystymme toivottavasti estämään vuoden 2009 kriisitalven näkymät. Kumppanimaissa ja jäsenmaissa ei tarvitse enää palella ja siksi tämä asiakirja on tärkeä paitsi meille EU-ssa myös meidän naapurimaillemme. Tämä asetus on hyvä, mutta me tarvitsemme myös muita keinoja ja siksi pidäkin hyvänä sitä, että komission jäsen totesi, että kaikki sellaiset infrastruktuuritoimet, kuten Nabucco ja South Stream, saavat tukea, jotta emme olisi niin riippuvaisia yhdestä ainoasta lähteestä. Mutta tarvitsemme myös varastointia. Saksassa on varastot 70 päiväksi, mutta kaikissa maissa ei ole yhtä hyvä tilanne, ja tätä tasoa on parannettava ja myöskin energialajien moninaisuutta on parannettava. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Kollega Tošinovski, puolitoista minuuttia. Pane předsedo, pane komisaři, v lednu 2009... Kiitoksia puhemieskomission jäsen, kollegat. 2009 Euroopalla oli ongelma toimitusten katkeaminen Venäjältä. Kutsumme sitä kaasu kriisiksi 2009 tammikuulta. Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia tässä, koska tämä ei vaikuttanut pelkästään koko EUhun ja analyysi osoitti, että se oli milloinkin rakenteellinen ongelma. Sen vuoksi tässä täytyy olla varovaisia, järkeviä, eikä säännellä liikaa, kun on tarpeen, koska sääntely ja toimitusten sääntely saattaisi nostaa kaasun hintaa. Se saattaa johtaa komplikaatioihin kuluttajan osalta ja häiritä myös väristä kilpailua. Tässä mietinnössä on osattu löytää oikea tasapaino, jotta voidaan saada aikaan järkevä ratkaisu. Ja pidän komission mielipiteestä, joka koskee sitä, että arvioitaisiin uudelleen myöhemmin tehtäisiin väliarviointia toimien vaikutuksesta. Kiitoksia. paikalla sitten edustaja Provera. Minuutti teille, olkaa hyvä. Grazie Presidente. La produzione europea... Kiitos paljon puhemies. Euroopan kaasun tuotanto laskee laskemistaan ja energian kysyntä kuitenkin lisääntyy ja se lisääntyy tulevaisuudessa vielä lisää, kun taloudellinen elpyminen edistyy ja siksi on tärkeää varmistaa toimitukset. Tämä on tehtävä nyt kriisiaikana, sillä tiedämme, että toimitukset ovat riippuvaisia ulkopuolista poliittista seikoista. Tässä tarvitaan lisää yhteistyötä ja on sanottu, että pitäisi välttyä lisäkriisiltä. Minä olisin nyt onnitella Vidal Quadrasia siitä ja kiittää häntä siitä, että hän on huomioinut meidän tarkistuksemme. Ne olivat hyvin tärkeitä meille ja panen muisti myös sen, mitä komission sen sanoi. Hän sanoi, että tarvitaan lisää alueellista yhteistyötä. Haluaisin kiittää siitä, että tätä korostettiin. Kiitos. President. herra Grivin puolitoista minuuttia. Missä on onnettomuus, siellä tulee sitten käyttäjiä toisen onnettomuudesta. EUn on fantasia siitä, että olisi ihmisen syytä nämä metsäpalot ja ilmastonmuutos, ja siinä tulee sitten että ottaa enemmän koko ajan valmaa, valtaa. Venäjän ja Ukrainan ongelma oli keinotekoinen ongelma, ja vastaus on se, että jätetään Euroopan kansakunnat vapaaksi ostamaan sen kaasun, jonka Venäjä täytyy meille myytä. Sen sijaan kriisiä käytetään verukkeena EUlle, jotta se pystyy ottamaan valtaansa kaasutoimitukset. Ja lisää riippuvuutta meille kaikille. Ja se johtaisi äänestäjät koskaan hyväksyisi. Kyse ei ole kaasun toimit- toimituksesta, vaan sosiaalisesta supervaltiosta, jotta se, se pyrkii tätä kautta ottamaan siitä, että se demokraattisesti pystyy ottamaan uutta fasismia pakotetaan sen vuoksi vapauden äh, rakastajat äänestävät tätä mietintöä vastaan. Madame Amalia Sartori. Rova Amalia Sartori, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos. Puhemies, ja kiitos myös Vidal Quadrasille tästä erinomaisesta mietinnöstä ja siitä, että hän tunnetusti osaa toimia välittäjänä. Kohta äänestämme asetuksesta, joka saa hyvin laajaa tukea. Minäkin ja oma valtuuskuntani ja ryhmäni äänestämme kaikki tämän puolesta hyvin mielellämme, sillä se todellakin on edistysaskel tämän alueen politiikassa. Kyseessä on kuitenkin vain pieni tiili tässä rakennuksessa, jota nyt rakennamme, ja meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Meillä on oltava myös uusia poliittisia tavoitteita, ja niihin komission jäsen jo viittasikin. Parlamentti päätti olla solidaarinen ja tukea sisämarkkinoita, ja se on hyvä asia. Se varoittaa niitä, jotka aivan turhan usein ovat keinotelleet näillä asioilla viime vuosina. Meidän on kuitenkin myös monipuolistettava energianlähteitämme. Ehkä olemme olleet hieman varovaisia siinä, minkä verran olemme keskittyneet eteläisiin toimitusreitteihin. Se on ainoa markkina-alue, joka voi antaa meille takeet siitä, että emme ajaudu samanlaisiin ongelmiin kuin yhden yksittäisen toimittajan kanssa. Meidän on pyrittävä takaamaan se, että kaikki toimittajat ovat kilpailukykyisiä ja siksi meidän on käytettävä erilaisia säätelykeinoja, rahoitusta, moninkertaisia verkostoja ja energian lähteitä, toimittajalähteitä sen estämiseksi, että syntyy monopoleja millään tasolla tällä alueella. Pari minuuttia, kollega. Kiitoksia, kollega Mark puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Toimitusvarmuuskaasussa on poikkeuksellisen teema, strateginen. Neljä valiokuntaa on tehnyt sen parissa tyitä. Tässä on pitkään vaihdettu mielipiteitä. Se on poikkeuksellinen teema sen vuoksi, että se koskee geopolitiikkaa, se koskee tekniikkaa, teknologiaa, mutta ennen kaikkea eurooppalaisen solidaarisuuden perusteita. Miten pitkälle haluamme rakentaa yhteisiä markkinoita tällä alueella? Miten pitkälle haluamme toimia solidaarisesti? Miten pitkälle suurit ja voimakkaat haluavat ottaa vastuuta köyhimmistä ja pienemmistä, jotka ovat valmiita kriisiin? Tämä on tietysti kompromissi, hyvä, että sellainen on, mutta kun muistelen tätä ensimmäistä kunnianhimoista suunnitelmaa, niin me halusimme mennä pidemmälle. Sosialistidemokraatille tärkeimmät sanat tässä mietinnössä, tai tärkein sana on turvallisuus. Turvallisuus äh, tavallisille ihmisille, jotka maksavat laskuja ja sitten lukevat lehdestä, että joku voi tämän kaasun toimituksen katkaista heiltä heidän näkökulmastaan, pelkäävään ihmisten, joka tarvi pelkäävät, että joku katkaisee kaasun tai että he, he, joutuu, he joutuvat on enemmän. Ehkäpä tämä vähän näitä pelkoja äh, hälventää, ja se on hyvä. Mutta täytyy sanoa suoraan, että kun tuli keskustelu siitä, että kuka ja millä ehdoilla voi määritellä hälytystilan, niin tästä ei ollut äh, sopua. Voi sanoa, että sanottiin, että ensin, että yksi maa voisi sen tehdä, sitten sanottiin, että kaksi, sekään ei sopinut. Sitten nyt on määritelty, että myöhemmin määriteltävät elimet tästä keskustelevat, joten pieni askel yhteenvetona, mutta hyvään suuntaan. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten edustaja Nikolai, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin vain kiinnittää huomionne kahteen seikkaan. Ensinnäkin toimitus kauttakulkumaiden tärkeyteen ja eh, toimitusmaiden tärkeyteen. Ja sitten haluaisin kiittää siitä, minkälainen lähestystapa tässä on ollut. Minä olen esittelijä Turkmenistanin osalta ja minusta se on hyvin tärkeä maa EUn kannalta ottaen huomioon sen resurssit ja että sillä on hyvin avoin suhtautuminen Euroopan unioniin. Ei myöskään saa unohtaa Kiinan potentiaa ja sitten meillä on Nabucco Norsim hankkeet, jotka ovat riippuvaisia maista. Meidän on parantava suhteita niihin, huomioitava kuitenkin meidän standardimme. Jos me allekirjoitamme strategisen kumppanuuden näiden maiden kanssa myös taloudellisesti ja poliittisesti, tästä voi olla meille ainoastaan hyötyä. Ja sitten toisaalta haluaisin sanoa, että minun maani Romania on hyvin tärkeä kauttakulkumaana ja Romania ja Bulgaria voivat olla tässä nyt vakauden takena. Bielan, jedna minuut. Sitten herra Adam vielä minuutin ajan. Kiitoksia puhemies. Energiaturvallisuus on nykyaikana yksi tärkeimmistä ehdoista suverenisuudelle. Sen vuoksi EU täytyy mitä pikimmin saada aikaan yhteistä politiikkaa tällä alalla. Nykyinen velvoittava direktiivi ei riitä nykyiset uhkat huomioon ottaen. Se ei pysty suojaamaan erityisesti Keski-Itä-Euroopan maita moniviikkoisilta kaasun toimituksen rajoituksilta. Ja miten vakava tämä uhka on, siitä pystyimme kipeästi kokemaan kahden Venäjän Ukrainan kaasukriisin aikana 2008-2009 voisi sanoa, että parempi myöhemmin milloinkaan. On hyvä, että uusi asetus, kun se hyväksymme, niin siitä alkaa lopultakin yhteisten markkinoiden rakentaminen. Sen pitäisi myötä mekanismeihin, syntymiseen ja koordinaat, yhteisen koordinaation seuraavan kriisin aikana ja infrastruktuurin, verkko, verkkoinfrastruktuurin parantamiseen, joka liittää jäsenvaltiot yhteen. Kompromissineuvoston kanssa ei varmaankaan ole ideaalinen. Ensimmäisen parlamentin ehdottama asetus oli mielestäni paljon parempi. Siitä huolimatta, kun otetaan huomioon nykyinen huono äh, lainsäädännön tila, niin tämä on ehdotus, joka kannattaa hyväksyä. Jaroslav Paska. Jed... Kiitoksia, edustaja Jaroslav Paska. Minuutti. Bezpečnosť dodávok plynu reaguje na problémy, ktoré nám odhalila energetická a plynová kriisi. Kiitos, puhemies. Esitys käsittelee ongelmaa, joka ilmeni viime vuosien kaasukriiseissä. Komissio on esittänyt useita säätelytoimia ja tavoitteena on parempi kaasun toimitusvarmuus ja kaikkiaan energiavarmuus energian toimitusvarmuus ja sen takaaminen. Valiokunnassamme meidän oli puututtava moniin seikkoihin, parannettava niitä. Pitää keskittyä siihen, millaisia velvollisuuksia ja vastuita ja toimintaehtoja kullakin toimijalla on. Toinen tärkeä kysymys ovat infrastruktuuriinvestoinnit. Ja ennaltaehkäisysuunnitelmat kriisitilanteiden varalta yksittäisissä valtioissa. Nämä ovat ne keskeiset kysymykset. Parlamentti on ehdottanut, että säädeltäisiin myös propagandaa ja informaation käyttämistä väärin tarkoituksiin ja pyrittäisiin estämään se. Suojatut asiakkaat ja N-1 periaate ovat tärkeitä mutta tämänkin asetuksen jälkeen on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Siis kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Tänään puhumme yhdestä kaikkein tärkeimmistä asiakirjoista tällä istuntoviikolla. Moni kansalainen joutui 2009 kylmän talven aikana kärsimään kylmästä. Näissä hätätilanteissa, tilanteissa, joissa toimituskatkoksia tulee, voidaan tehdä selväksi, että eurooppalainen yhteisvastuu toimii. Tämä tekee selväksi myös sen, että asetamme ihmisten hyvinvoinnin ykkössijalle. Tässä asetuksessa sanotaan, että kaikki kotitaloudet, jotka ovat kaasuverkkoon kytkettyjä, ovat suojattuja asiakkaita, on ryhdyttävä sellaisiin toimiin, että myös hätätilanteissa on toimittava heidän hyväkseen. Ja sen takia tarvitsemme lisää yhteyksiä jäsenvaltioiden välille. On varmistettava, että jäsenyhteenliittymät toimivat hyvin. Me tarvitsemme myös sellaisen suunnitelman, jossa on ennaltaehkäiseviä toimia kriisien varten. Haluaisin pyytää, että komissio panisi täytäntöön asetusvaatimukset jäsenvaltioissa. Olen tyytyväinen siihen, että esittelijä huomioi eri jäsenvaltioiden kommentit. Hän on huomioinut siis eri jäsenvaltioiden omat erityispiirteet. Nämä ehdotukset sopivat Sloveniallekin. Me olemme olleet Algerian kaasuputken yhteydessä ja tässä standardit ovat olleet toimivia. Haluaisin onnitella esittelijää, joka on oikein hienosti neuvotellut toimintojen välillä ja toimintojen kanssa. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja toivottavasti te annatte tällä tukenne. Kiitos. Madame. Kiitoksia teille. Sitten Rovani Podimata, minuutti. Kiitos puhemies. Ensiksi haluan onnitella Vidal Quadrasia tästä tärkeästä työstä, jota hän on tehnyt tähän tulokseen pääsemiseksi jopa ensimmäisessä käsittelyssä. Uudessa asetuksessa pitää nykyistä tiukemmin käsitellä sisäisiä, sisäsyntyisiä vaikeuksia kaasun toimituksessa. Eurooppalaista infrastruktuuria pitää vahvistaa, samoin eurooppalaista koordinointia ja varhaisen varoituksen järjestelmää pitää vahvistaa sekä laatia suojalausekkeita, jotka etenkin turvaisivat kuluttajien oikeuksia erityisesti sosiaalisesti heikossa asemassa olevien. Haluan korostaa sitä, mitä täällä parlamentissa aina sanotaan, että tarvitaan hajautuneempaa lähestymistapaa energiakysymyksiin ja energian toimitukseen. Meidän on saatava yhtenäinen, koherentti eurooppalainen energiapolitiikka. Meidän on vahvistettava yhteistyötämme ja tarvitsemme myös energialajien monipuolistamusta Tarvitaan myös eri toimitusreittejä, kuten nabukko. Ja eri lajit täydentävät toisiaan, eivät sulje toisiaan pois. Jedna minuta. Kiitoksia. Herra Ivostrejczyk, minuutti. Pane předsedající, loňská... Puhemies. Viime vuosi energia, viime vuosi energia siis oli epämiellyttävä. Kuitenkin siinä ei tule mitään rakennevikoja markkinoissa tai että kaasun tarjontamarkkinoita olisi ylisäännelty. Ja se olisikin tarpeetonta, koska lopultakin se tarkoittaisi kaasun hintojen nousua kuluttajille. Ja tässä mielessä haluaisin sanoa kolme asiaa. Täytyy olla hyvin varovaisia, kun määrittelemme niin kutsutut suojatut asiakkaat niin, että määritelmä ei ole liian laaja, mikä todellakin nostaisi hintoja. Sitten toiseksi, täytyy olla hyvin varovaisia, kun määrittelemme tämän man, pakollisen ajan, jonka ajan tarjoajan täytyy varmistaa kaasun tarjonta. 60 päivää, mutta ehkä 30 päivää olisi parempi, koska se merkitsisi suuria varastoja rakentamista ja sikinäköisiä hinnassa. Sitten täytyy olla tarkempi määritelmä Panie przewodniczący, chciałbym wyrazić swoje Puhemies, haluaisin ilmaista kiitokseni Vila Quadrasille, jolla oli hyvin vaikea haaste, kun hän valmisteli mietinnön energiaturvallisuudesta. Nyt saadaan varmistettua kaasun toimitukset EU-hun. Sekä parlamentti että neuvosto ovat täysin tietoisia yhteisestä ratkaisusta asetus, joka koskee kaasun toimituksien varmuutta. Sen pitäisi nyt olla uusi väline, jotka jäsenvaltiot, komissio sekä kaasuyritykset, siinä on sitten niille haastetta ryhtyä tarpeeksi aikaisin toimiin, joilla toimituksen katkaisemiset voidaan estää. Kuten esittäjä sanoi, tämä on säännös, johon liittyy tietysti se, että se ratkaisi, yrittää ratkaista ongelmaa, joka on erityisen aktuaali EU:ssa. Voi tulla tällä hetkellä myöskin uusi kriisi kyseeseen. Kyse on siitä, mitä tapahtuu kaasusopimuksessa Venäjän ja Puolan välillä. Se on uusi haaste Euroopan unionin komissiolle. Tällä hetkellä Puolasta on tullut Venäjän ja komission välinen taistelukenttä, kun implementoidaan kolmatta kaasumarkkinoiden vapauttamispakettia. Jos komissio haluaa tätä tilannetta testata, niin sen pitäisi tehdä se sellaisessa maassa, jossa on hajautuneempi toimitusrakenne, eikä Puolassa, jossa, jossa toimitus, toimitukset tuovat hyvin rajoitusta suunnasta. Tässä on suuret riskit kyseessä Puolan taloudelle. Odotamme komissiolta tukea tässä, näissä ongelmissa. Täytyy huomata se, että Puolalla on tällainen trans, trans, äh, kauttakulkumaa, maan rooli Venäjän kaasutoimituksissa. Thank you, colleague. Kiitoksia teille. Sitten rouva Kutas. Ei kun herra herra minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan unioni ei voi olla riippuvainen ulkoisista kaasuvaroista. 2009 kriisi teki selväksi, että olemme haavoittuvaisia, koska meillä ei ole todellista yhteistä eurooppalaista strategiaa. Tämän kriisin seuraukset vaikuttivat Euroopan talouteen ja jo haavoittuvaisiin kuluttajiin. Kriisi teki selväksi sen, että maat ovat riippuvaisia toisistaan ja siksi on todella tärkeää saada aikaiseksi yhteinen strategia, jotta voidaan monipuolistaa toimituslähteitä ja voidaan antaa EUlle reaktiomahdollisuudet tällaisessa kriisissä. Lissabonin sopimuksen pohjalta on luotava kaasutoimitusmekanismi, Tähän liittyen Nabokko-hanke on erityisen tärkeä. Sille on annettava tukea Euroopan unionista, sillä se on ainoa vaihtoehto Venäjän monopolille. Kiitos ja nyt Koval, yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Esittely on päässyt kompromisseihin erityisen vaikealla energia-alalla. Kiitoksia komission sen Oettingerille, että hän on ottanut Puolan ja Venäjän kaasusopimuksen asiakseen. Arvostamme kovasti, että komissio toimii päättävästi tässä asiassa. Energia-asia nykyisessä Euroopassa on se tekijä, joka vaikuttaa monien valtioiden asemaan. Sen vuoksi hämmättelen niitä puheenvuoroja, joissa puhutaan siitä, että tämä on vain energia-asia, vain talousasia, vain, että vain sitä koskee keskustelua. Ei Monet Euroopan valtiot pitävät energiakysymää, ja ihan oikein, koska tämä on fakta, tekijänä, joka vaikuttaa ratkaisesti niiden riippumattomuuteen. Jos joku haluaa tästä vakuuttautua, niin katsoa, mitä tahansa venäläistä dokumenttia tästä asiasta. Venäjällä pelataan, soitetaan kahdella pianolla tästä, niin sanoakseni, toisaalta se on poliittinen asia, toisaalta äh, turvallisuus- ja talousasia. Meiltä puuttuu suurempaa sitoutumista myöskin niiden osalta komissiosta, jotka käsittelevät ulkoasioita, niin että mekin voisimme soittaa kahta viulua tässä asiassa. Kiitos kova. Ja sitten yksi minuutti Toija. Ah, I'm sorry. Eh, το λόγο θα πάρει πρώτα Anteeksi. Niin ensin puolitoista minuuttia edustaja Gyrk ja sen jälkeen Toija.

ja siitä, että myöskin esimerkiksi kaukolämpö ja pienet yritykset on otettu huomioon. Yli 600 000 talouttahan lämpiää kaukolämmöllä. Kuluttajansuoja on tärkeää, sillä olemme huomanneet, miten haavoittuvaisia ne ovat silloin, kun kaasua ei tule, kuten viime vuoden tammikuussakin todettiin. Haluaisin todeta, että kaasun toimitusvarmuusasetuksen hyväksyminen on tärkeä askel, mutta se ei suinkaan merkitse energiainvestointien loppua. Viime viikolla komission jäsen Oettinger sai kirjeen, jossa todetaan, että investointeja on tärkeää tukea nykyistä enemmän energia-alalla. Olisi hienoa että kaasunkin toimituksessa olisi käytettävissä nykyistä useampia reittejä. Ja tämä on tultava näkyväksi myöskin budjetissa. Kiitoksia ja nyt Toija. Δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα, οπότε το λόγο θα πάρει η κυρία Κορχόλα για 1,5 λεπτό. Ja sitten hänen jälkeensä Korhola

Kiitoksia Korhola. Ja nyt Balchitis yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, arvon kollegat. Aivan ensiksi haluaisin osoittaa kiitokseni esittelijälle. Me olemme yhä riippuvaisempia ulkoista energian toimittajista. Tämä on uusi haaste Euroopan unionille – poliittisesti ja meidän on ponnisteltava tämän asian eteenpäin viemiseksi, ei ainoastaan kriisiaikona, vaan myös silloin, kun laadimme EUn energiapolitiikkaa, erityisesti silloin, kun teemme sopimuksia kolmansien osapuolen kanssa. Komission jäsen haluaisin kysyä teiltä seuraavaa liittyen Venäjän kanssa tehtävän sopimuksen Jamala-hankkeesta. Tämä ei saisi nyt olla mitenkään kielteinen ennakkotapaus tulevaisuutta varten. Meidän on oltava solarisia ja tästä on kuluttajalle hyötyä. Kiitoksia kollegat ja nyt sitten puhujat ilman puhujalistaa. Hyvin monet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Aihehan on mielenkiintoinen. Ensimmäisenä Callum ja yksi minuutti todellakin, jotta mahdollisimman monet saavat puheenvuoron. Today's Kiitos, Euroopan puhemies. Tämän päivän keskustelu osoittaa, että Eurooppa on oppinut läksynsä monista toimituskriiseistä. Viron ensimmäinen kokemus itsenäisyyden ajalta oli joulukuussa 1992, kun Venäjä katkaisi kaikki Venäjä, äh, kaasu- ja öljytoimitukset. Mutta se teki meistä vahvempia. Mutta nyt näemme rohkaisevaa yhteistyötä ennen kaikkea parlamentin ja komission välillä. Ja haluaisin kiittää komissio jäsen tehokkaasta ja vastuunalaisesta vastauksesta niihin haasteisiin. Olisi houkutteleva ottaa solidaarisuus mukaan mekanismeihin. Haluaisimme saada yhteisen, yhteiset standardit toimituksille ja infrastruktuurille. Komission suurempi vastuu ja koordinaatio on siinä kyseessä, mutta tarvitsemme edelleen kuitenkin integroitua EUn verkostoa toimituksille. Ja haluaisin kiinnittää Turmesin huo- ehdotukseen huomion, että etelä pohjoinen yhteyksiä parannetaan ja myöskin varastointimahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Kiitos. Kelam, sitten yksi minuutti. Fontos, hogy az Európai Unió közösségi szinten reagáljon az energiabiztonság érdekében. De... On kiitos, että Euroopan unioni toimii yhteisön tasolla, kun kyse on energiaa eduistamme. Jäsenvaltioidenkin on oltava aktiivisia, erityisesti niiden, joilla ei ole vielä toimivia kahdenvälisiä suhteita Venäjään. Unkari tuo kaasua. 80 prosenttia siitä tulee Venäjältä ja siksi unkarilaiset kansantaloudet ovat erityisen riippuvaisia, erityisesti ne kotitaloudet, jotka käyttävät kaukolämpöä ja siksi Unkari haluaisi monipuolistaa toimituslähteitään ja reittejään. Ja tästä syystä olemme tukeneet sataprosenttisesti sitä, että Nabucco ja muut kaasulinjat saadaan aikaiseksi. Ja haluan varmistaa sen, että käytämme kaikki yhteisöresurssimme tähän. Meidän me olisi tietysti halvinta, että toimitukset tulisivat Ukrainasta, että se olisi vakaata ja haluamme toimia yhteisönä niin, että asiat saadaan ratkaistua Venäjän ja Ukrainan suuntaan. Pitäisi saada tietynlaiset taket. Kiitos. Ja Toija, Inesti. Kiitos Tabacia. Sitten Toija. Hän ei ilmeisesti ole sittenkään paikalla ja nyt sitten Byte, yksi minuutti. Äh, Kiitos puhemies. Haluaisin erityisesti Oettingerille suunnata tässä pari huomautusta, joita on jo käsitelty. Kollega Turmeshan peräsi sitä, että kaasun kysyntää pitäisi pystyä ennakoimaan. Kaasun toimitushan on asia, jonka yhteydessä tätä voidaan vain yksipuolisesti käsitellä. Ja kysyisinkin nyt Oettingeriltä, miten aiotte jatkossa ottaa mukaan tämän toisen keskeisen näkökulman strategiaan? Ja toiseksi Svobodan puheenvuoroon liittyen haluaisin tarttua tähän eurooppalaisen energiayhteisön ajatukseen. Delorin idea hautomohan ei suinkaan keksinyt tätä, vaan aiempi komission jäsen Schreier jo vuosia sitten. Kysyisin, onko tämä teille positiivinen tavoite työssänne? Figueredo, ja Kiitos. Ja sitten Figueredo minuutti. Brigada, signore presidente. Kiitos, puhemies. Tämä Makasun toimitusvarmuuskeskustelu. Haluaisin ottaa esille sen, että kaasuvaroja on rajallisesti maailmassa. Mutta tärkeämpää tulevaisuuden kannalta on koko öljykriisi, joka on edessä ja sen takia EUn pitää tukea sitä, että öljyresurssit voidaan korvata jollakin muulla energialajilla. On myöskin muuta kuin fossiilista kaasua, esimerkiksi metaania, jota jätteistä jo monessa EU-maissa tuotetaan Esimerkiksi Ruotsissa ja myös Sveitsissä ja Espanjassa näin tehdään. Ja tätä tietä pitäisi tukea yhteisön investoinneissa. Ja tässäkin keskustelussa tämän aiheen pitäisi olla hyvin keskeisellä sijalla. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten Mölzer, minuutti. Die meisten Gasanbieter haben aufgrund steigender... Nyt kysyntä on nousussa ja myöskin toimittajat ovat nostaneet hintoja. Sen vuoksi voidaan odottaa, että Moskova aiheuttaa jälleen eh, kaasukriisin eh, talvella. Aiemmin EUlla ei ole ollut kunnollista välittäjäroolia toimivaltakistojen vuoksikin, kun sitten jätetään taas pulaan nämä jäsenvaltion näiden valtakistojen vuoksi. Kriisinhallinta tarkoittaa sitä, että ydinvoimalaitokset, jotka on otettu pois käytöstä, otettaisiin jälleen käyttöön. Puolassa ajatellaan, että tässä on kilpailuongelmia pohjoisen putken kanssa. Mutta tulevissa kaasukiistoissa tulee sitten esille, että onko tällä paperilla sen painamisen arvoa koska riippuvaisuus Venäjästä on asia, ja voidaan asettaa sivuun, ja Napokko-projektikaan siinä tuskin muuttaa mitään. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt Kryysel minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Komissio sen kertoo, että tämä on ensimmäinen asia, Lissabonin jälkeen, joka koskee energia-alaa. Todellakin energiasolidaarisuus oli myöskin minun maani puolen vaatimus Lissabonin sopimuksessa. Kaasukriisit taas, erityisesti vuoden 2009 kriisi, mutta myöskin se aiempi osoittivat, että ilman energiamarkkinoita, ilman infrastruktuuria, myöskin ottaen huomioon nämä yhteenliittymät ilman komission koordinaatioroolia ja erityisesti ilman poliittista tahtoa, koskien sekä komissio että neuvostoa jäsenvaltiot, ei pystytä estämään kaasukriisiä. Puolalla tällä hetkellä ei ole sopimusta 2,5 miljardista kuutiosta kaasua. Ratkaisu voisi olla parempi. Erityisesti koskien näitä sitoumuksia, joita komissiolla pitäisi olla. Myöskin korkean edustajan rooli on tässä tärkeä ja jäsenvaltioiden. Komission jäsen Ettinger vahvistaa, että että kahden kolmen vuoden jälkeen täytyy tehdä väliarviointi arvioidakseen, arvioidaksemme sen tehokkuutta. Tämä myöskin osoittaa sen, että kaikki asiat eivät tässä ratkaistu vielä. Kiitos. Sitten Tsikau yksi minuutti. Securitatea energetică a Uniunii Europene depinde... Kiitos puhemies. Euroopan unionin energiavarmuus riippuu siitä, että energia resurssit ja reitit saadaan varmistettua. Meidän on sijoitettava niihin lisää ja myös energiatehokkuuteen, jos ajatellaan kaasu, putki, infrastruktuuria on hyvin tärkeää rakentaa uusia kaasuputkia. Sen takia Nabucco on niin tärkeää. Euroopan unionin pitäisi investoida myös enemmän kaasun varastointiin ja yhteen liittymien parantamiseen jäsenvaltioiden välillä pitäisi myös saada aikaiseksi ja yhteen liittymiä, joissa on mahdollista kääntää virtaussuunta, eikä myöskään saa unohtaa uusiutuvia energianlähteitä. Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on myös uudenlaiset koordinaatiopuitteet jäsenvaltioiden välillä kriisitilanteessa. Esittelijä Vidal Koanras on tehnyt hienoa työtä, koska tämä asetus on nyt askel eteenpäin energiatehokkuuden suuntaan. Kiitos ja sitten Lisaros. Köszönet jár Vidal Quadras kollégának és Öttinger biztos úrnak, hogy egy ilyen fontos... Haluaisin kiittää Vidal Quadrasia kollegaa ja komissiasen Öttingerin kiitoksia siitä, että tämä tärkeä väline on nyt laadittu. Tämä on erityisen tärkeä Euroopan maille niille, jotka ovat riippuvaisia Venäjän tuonnista täysin. Se on suuri riippuvuus, jota voidaan käyttää poliisin välinen niin sen vuoksi se on vaarallista. Kyseessä on kuitenkin energialähde fossiilisista, joka tuottaa vähiten kasvihuonepäästöjä sen niin tärkeä eurooppalaisia markkinoille. Täytyy katsoa myös eurooppalaista hätätilannesuunnitelmaa, jotta voidaan varmistaa se, että ryhdytään oikeisiin toimiin. Luvut, joihin on, joita on sitoutettu tässä mietinnössä, voivat osoittaa sen enimmäismäärin, joita käytetään esimerkiksi Slovakiassa, täytyy olla oikeat luvut käytössä. Kaasun toimituksien täytyy toimia ilman häiriöitä, kaasutoimituksia täytyy olla myös kohtuullisella hinnalla ja se täytyy pystyä varmistamaan myös kriisitilanteessa. Ja tästä mielessä haluaisin sanoa, että tämä on tärkeä panostaa kaasua kohtaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Zifat. Domnule comisar Oettinger, În primul rând, aș dori și eu să-l felicit pe domnul... Kiitos komission jäsen Otinger. Minäkin haluaisin onnitella esittelijä Vidal Quadrasia tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä. Kaikki tiedämme, että energia toimitukset ovat Euroopassa hyvin tärkeitä. Meidän on moninaistettava kaasu toimituslähteitä ja saatava eh, löydettyä ne tuotantomuodot tai toimitusmuodot, jotka ovat kaikkein eh, parhaita meille. On hyvin tärkeää myös, että infrastruktuurissa yhteenliittymät toimivat, että virtaussuunta voidaan kääntää ja tämän lisäksi on hyvin tärkeää, että hallinta lähtee liikkeelle jäsenvaltion välisestä solidarisuudesta. Meidän on myös jatkettava keskustelua Euroopan energiayhteisöstä. Kiitoksia. Se olikin lyhyt puheenvuoro. Ja Jasu Selka seuraavaksi. Dziękuję Pani Przewodnicząca. A, Kiria, przepraszam, ten lafos. Yes, I'm sorry. Dziękuję. Miss okay. colleague. Asetus, josta äänestämme tänään, on virstan pylväs yhteisen energiapolitiikan rakentamisessa. Siitä osoittavat säännökset, jotka liittyvät energiasolidaarisuuteen, jotka varmistavat välineiden, oikeusvälineiden eh, toiminnan, jotka mahdollistavat solidaarisen reaktion kriisitilanteessa. Testi tai ehdotus tietysti on erilainen kuin alkuperäinen ehdotus, joka parlamentilla oli, mutta se kuitenkin tuo meille kriisintorjuntamekanismia tulevaisuudessa. Jo se, että nopea sopu neuvoston kanssa saatiin aikaan, jossa ovat edustettuna eri jäsenvaltioiden intressit, sitä täytyy pitää positiivisena asiana. Tässä haluaisin kiittää kovasti esittelijä Vidal Kovatarsia, joka oli äh, aulis ottamaan huomioon myös kollegoiden kompromissi- ja ratkaisuehdotukset jotka kaikki voivat sitten hyväksyä. Asetus on myös esimerkki siitä, että Euroopan parlamentti on avainpelaaja toimintavälisissä asioissa ja voi taistella sellaisia ratkaisuja puolesta, jotka näyttävät olevan alussa epärealistisia jäsenvaltioiden kannalta. Kirja Herzog, parakalla Kiitoksia. Sitten Herzog. Gratulálok a biztos és a parlament együttműködésének ehhez a nagy léptékű... Kiitoksia. Kiitän komissiota yhteistyöstä ja samoin Vidal Quadrasia olemme ottaneet oikeanlaisen askeleen. On kuitenkin selvää, että tämä oikeudellinen asiakirja on vasta ensimmäinen askel tällä tiellä. On myös selvää, että meidän ei pidä nyt luopua yhteistyön kautta suvereeniudestamme, vaan varmistaa kansalaisten turvallisuus. Unkarissa on käyty paljon keskustelua tästä aiheesta. Luonnollisesti haluamme varmistaa toimitusvarmuuden ja pääministerikin lupasi vuosi sitten, että Unkari aikoo täysin riippumattomaksi ulkopuolista energiantoimittajista. Since 2006, jälkeen, jolloin tuli ensimmäinen häiriö kaasutoimituksen Venäjältä, energiaturvallisuudesta on tullut avainasia EUn toiminnassa. Kyse ei ole pelkästään taloudellisista asioista, vaan myös poliittisista asioista, koska sillä on suuri vaikutus ulkopolitiikkaan EUssa ja sen seurauksena myös sen kansainvälisen aseman. Huolimatta siitä, että asiaa pidetään tai tunnustetaan teoriassa, niin käytännössä ei ole pystynyt estämään kasvavaa riippuvuutta sellaisista maista, joilla on äh, voimakas poliittinen toimintaohjelma, jotka käyttävät hyväkseen tätä haavoittuvuutta. Olisi kuitenkin väärin sanoa, että ei ole nykyistä, nykyisin energiaturvallisuus. Se on, mutta se on, on kuitenkin yksittäinen eikä kollektiivinen. Jokainen maa haluaa suojata omia eh, preferentiaalisia suhteitaan toimittajien kanssa. Ja niin, puolestaan ne ovat joskus valmiita taistelemaan yleisesti. Kiitos. Ja nyt lopuksi Savelalle vielä puheenvuoro aivan lyhyesti. Αρκετοί από εμά σε αυτή την αίθουσα αναφερθήκαμε στο Ναμπού. Puhemies, täällä puhuttiin Nabukkosta ja todettiin, että se on hyvin tärkeä hanke Euroopan energiavarmuuden kannalta. Siksi haluan vielä kerran pyytää komission jäsentä kertomaan, missä vaiheessa tämä hanke oikein on ja mitä edistystä Nabukkoon suhteen on ta- tapahtunut? Siis Kiitos ja sitten komission jäsen teille nyt puheenvuoro viimeisenä puhujana. Esittelijä ei saa puheenvuoroa, sillä, sillä teidän kantannehan täällä tuetaan varsin laajasti. Kiitoksia. Keskustelu alkoi kaasusta ja varastoinnista ja laajeni sitten yleiseen energiapolitiikkaan. Me olemme kaasusta riippuvaisia, mutta se ei ole ainoa energialaji, josta olemme riippuvaisia. Esimerkiksi öljy on sellainen hiili, ydinpolttoaineet. Uusiutuvassa energiassa olemme riippuvaisia sellaista vesivarantomaista, kuten Sveitsi ja Norja. Energiatehokkuus on tärkeä seikka, se miten voimme kohdennetusti hyödyntää energiaa, emmekä tuhlaa sitä – ja tästä, näistä aiheista haluamme lähikuukausina keskustella teidänkin kanssanne. Energiayhteistyöstä, energiayhteisöstä puhuttiin myös ja EUsta on tultava toimivampi strateginen energiayhteisö. Delorin raportti antaa tässä suuntaa. Ja jo seuraavina vuosina ja lähivuosina artiklan 194 perusteella aiomme luoda tällaisia mahdollisuuksia ja toisaalta toteuttaa paremmin sisämarkkinoita. Meillä ei vielä ole todellisia sähkön ja kaasun sisämarkkinoita. Joissakin jäsenvaltioissa enemmän ja joissakin vähemmän puhutaan juhlapuheissa sisämarkkinoista, mutta sitten arkena ei muisteta edistää näitä asioita, vaan tehdään kansallista teollisuuspolitiikkaa. Näitä asioita on todella tosissaan edistettävä ja jäsenvaltioiden kanssa on keskusteltava sopivasta oikeudellisesta perustasta. Etäalueeseen kuuluvat Sveitsi ja Norja ja lisäksi esimerkiksi on otettava huomioon entiset Jugoslavian alueet, Maghreb-alueet, Moldova, Ukraina. Nämä kaikki ovat sellaisia maita, jotka ovat tärkeitä kumppaneitamme energia-asioissa. Kysyttiin ennustetta sähkö- ja kaasumarkkinoista. Tiekartta 2050 on sellainen asiakirja, jossa sitä käsittelemme. Energialajien Sekoitus on jatkossakin hyvin pitkälle jäsenvaltioiden asia, mutta ennusteet siitä, kuinka paljon kaasua virtaa ja tämän tyyppiset kysymykset eivät ole sellaisia, että poliitikot pelkästään olisivat niistä vastuussa, mutta esimerkiksi liuskekaasu on sellainen asia, joka lähivuosina tulee esille. Vuonna 2030 arvioimme, että käytämme 400 miljoonaa kuutiometriä kaasua ja kymmenen vuotta myöhemmin ehkä 500 miljoonaa. Tarkasti emme voi tätä tietää, mutta luonnollisesti infrastruktuurihankkeet liikku, riippuvat näistä ennusteista. Meidän on varmistettava se, että meillä on suunnitelmat sen varalle, että omat kaasuvarantomme loppuvat aikanaan. Olemme etenkin Venäjästä riippuvaisia, se on aivan totta. 25 prosenttia Euroopan kaasu, kaasusta tulee tällä hetkellä Venäjältä, siis neljännes. Mutta se on kuitenkin, vaikka se on paljon, se on kuitenkin jollakin määr, jossakin määrin käsiteltävissä oleva. Mutta joissakin maissa, esimerkiksi Puolassa, Liettuassa, riippuvuus on 50 prosenttia ja Portugalissa taas nolla. Tässä on tällainen idän ja lännen välinen kahtiajako, joka liittyy selkeästi maantieteellisiin kysymyksiin. Myös Algeriasta meillä on paljon toimituksia, samoin Norjasta. Ja LNG-kaasu Lähi-idästä halutaan saada myös käsittelylaitoksiin ja sitä laivattaisiin Lähi-idästä jatkossa enemmän. Marraskuussa käymme kymmen, kymmenen vuotta jatkunutta EU-Venäjä-energiadialogia. E Jos Venäjä rahoittaa yli puolet Nord Stream kaasuputkesta, siis yli neljän miljardin rahoitus silloin se on sellainen investointi, jonka on kannatettava Venäjälle. Venäjä haluaa myydä meille kaasua, jotta se saa Euroopasta rahaa. Ja Euroopasta tarvitaan Venäjän talouden rakentamiseen esimerkiksi koneita, laitteita, ajoneuvoja, haitekkiä. Tässä on kyse siis vastavuoroisuudesta eikä mistään kiristyssuhteesta. Sitten on energialajien monipuolistaminen ja riippuvuuden vähentäminen. Voimme käyttää jo olemassa olevia toimitusreittejä ja toisaalta on myös uusia alueita. Kun kyse on Venäjästä, niin Venäjän pitäisi olla meille kauppakumppani jonka kanssa käymme kappaa Venäjän kaasusta, mutta ei muiden maiden kaasusta. Venäjän kaasu on siis seikka, jota meidän pitää hyödyntää, mutta myös Kaspiasta kuljetetaan Venäjän kautta kaasua, ja tämä tilanne ei ole mielestäni kannatettava, sillä eihän myöskään Algerian kaasu virtaa Venäjän kautta meille tai Norjan kaasu. Siksi EUn täytyy panostaa siihen, että luodaan suorat ja mahdollisimman lyhyet yhteydet Kaspianmeren alueelta ilman kiertoteitä ja ilman turhaa riippuvuutta Venäjästä kauttakulkumaana. Tässä tarvitaan kuitenkin solidaarisuutta ja siksi pyydän kaikkia jäsenvaltioita, Italia, Romania, Bulgaria, Puola, Kaikilta näiltä valtioilta kysyn, olemmeko valmiita etsimään sellaista eteläistä kuljetusratkaisua, joka olisi Euroopalle hyväksi kokonaisuudessaan vai jakaudummeko tässä kysymyksessä? Jos olemme yhtenäisiä, emmekä tartu sellaisiin tarjouksiin, jotka eivät palvele Euroopan etua, niin silloin saamme aikaan läpimurron. Nabukkon parissa paiskimme tiivisti töissä. Meillä, töitä meillä on joka viikko työkokouksia siitä. Meillä on ollut myöskin Romanian kanssa tästä paljon yhteistyötä. Me emme yksin tee tätä päätöstä, vaan investoijat tekevät sen, mutta me teemme kaikkemme, jotta Turkki, Azerbaidžan, Georgia ja muut valtiot, jotka asiaan liittyvät, että kaikki nämä saadaan mukaan yhteistyöhön ja olen varma siitä, että Nabukko etenee hyvin. Sitten totesitte, että on investoitava. No se on varmaankin totta. Mutta jokainen euro, jonka parlamentti ja jäsenvaltiot päättävät sijoittaa infrastruktuurin ja yhteisrahoitukseen, on sellainen, joka me, jonka me annamme käytettäväksi. Siis te hyväksytte nämä päätökset ja me panemme täytäntöön. Mitä enemmän rahaa infrastruktuuriin käytetään, niin sitä enemmän sitä täytyy joko saada lisää tai sitä täytyy siirtää muilta alueilta infrastruktuuriin. Ja myös parlamentilla on siis pohdittavaa tässä mielessä. Kiitos siitä, että olette tukeneet tätä aihetta, tärkeää asiaa, ja pyrimme kaikkemme tekemään sen hyväksi, että tämä mahdollisimman nopeasti saadaan jäsenvaltiossa myöskin täytäntöönpantua ja teemme aikanamme sitten johtopäätöksiä siitä, mihin suuntaan tätä asetusta voitaisiin kehittää tai sen sisältöä laajentaa. Kiitoksia komission jäsen. Tähän päättyy tämä keskustelu. Äänestys pyydetään iltapäivällä. Nyt kollegat siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla.